äänestys vaalikauden toisella puoliskolla. Ensimmäinen on siis ensimmäinen varapuhemies ja sitten viimeinen on 14 varapuhemies. Luen nyt tulokset annettujen äänten järjestyksessä. Annettuja ääniä on 672. Tyhjä, hyväksyttä, ääniä, joita ei voitu hyväksyä, oli 17 annettuja, hyväksyttyjä ääniä 655 ehdokkaat saivat seuraavat äänimäärät. Gianni Pitella 319 ääntä. Miguel Angel Martinez 295 ääntä. Anni Podimata 281 ääntä. Alejo Dal Quadras 269 ääntä. Georgios Papastamkos 248 ääntä. Roberta Angelilli 246 ääntä. Otmar Karas 244 ääntä. Edward Macmillan Scott 239 ääntä. Rova Isabel Durand 238 ääntä. Herra Alexander Alvaro 235 ääntä. Rainer Wieland 230 ääntä. Olrich Vlasak 223 ääntä, Jacek Protasiewicz 206 ääntä ja Laslo Surjan 188 ääntä. Kuten jo sanoin, kaikki ehdokkaat on valittu tässä järjestyksessä. He e, edustavat puhemiestä. Tämä on varapuhemiesten järjestys. Nyt kysyn, onko täällä joitakin, e, joku ehdokas, joka ei hyväksy äänestystulosta? Ei näytä olevan, joten silloin äänestys on hyväksytty. Onnittelen kaikkia kollegoja. Hyvät naiset ja herrat, puhemiehistön uusi kokeenpano annetaan eri toimielinten puheenjohtajille tiedoksi. Ja jos nyt voisimme hoitaa onnittelut myöhemmin ryhmäkokouksissa tänä iltana, niin olisi erittäin kiitollinen. Nyt puheenvuoro on komission puheenjohtajalla herra Barrosolla. Olkaa hyvä. Thank Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri Torning Schmidt, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teiltä, hyvä pääministeri,